Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che... No niin. Kiitämme komission jäsen Tajania. Hän on saapunut valiokuntaamme jokuisen minuutin myöhässä. Liittyy hänen työtaakkaansa. Meillähän on usein vastaavia ongelmia itsellämmekin. Toivotamme hänet siis tervetulleeksi. Ja yritämme nyt sitten saada ajasta aikataulusta kiinni antamalla hänelle puheenvuoron välittömästi. Voi intervenir, prego. Ah, pre. No, no, no. Ecco, no. Allora, prego, commissario. Grazie. Komission jäsen, olkaa hyvä. Lia. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä Hamalia, puheenjohtaja. Sua anteeksi, tulin hiukan myöhässä. Mutta tänään on varsin kiire päivä minun ohjelmassani erityisesti niissä kysymyksissä, jotka teitäkin täällä kiinnostavat. Sisämarkkina komissaarien kokous pidettiin tänä aamuna kello 8 johtipuheenjohtaja Barroso ja sitten komissiokollegion kokouksen aikana hyväksyimme yhden asiakirjan ja huomenna on myös Suomen päivä, mutta me puhumme kuitenkin paljon kasvusta, tarpeesta uudistaa teollisuuspolitiikkaa, pk-yritysten luotonsaannista oli puhe ja tietenkin puheenjohtaja puhui hankejoukkolainoista ja EIP tulee julkistamaan näitä joukkolainoja. 16. päivä pidetään kokous, jossa käsitellään komissiossa juuri kasvua, ja jotta valmistaudutaan sitten 30. päivän kokoukseen, jolloin kollegio tulee hyväksymään kasvutoimintasuunnitelman. Ja sitten 23. on ylimääräinen neuvoston kokous. Olen tyytyväinen että tämä asia koske pelkästään tai että olen tyytyväinen, että koko komissio nyt on päättänyt vahvasti sitoutua kasvuun. Kasvua ei saada tietenkään ilman vahvaa teollisuuspolitiikkaa ja kunnollista tukea pk-yrityksille. Keskustelemme nyt näistä asioista yhdessä, koska meidän yhteinen tavoitteemme on saada uudestaan kasvuliikkeelle Euroopassa tarkoituksena on lisätä työpaikkojen luonteja teollisuuden pohjan vahvistamisen kautta. Ja tältä pohjalta minä pyysin pääjohtajalta, niin meillähän on uusi pääjohtaja, kuten tiedätte, herra Daniel Crespo. Hän on ilmeisesti jo käynyt täällä teitä tapaamassa – Me tulemme määrittelemään painopistealueitamme tuleviksi kuukausiksi. Kasvun elvyttäminen on vieläkin ratkaisevampaa, jos tarkastelemme tiettyjä tietoja, joita hiljattain on julkistettu. Ikävä kyllä komissio ennakoi, että EUn BKT tulee laskemaan 0,3 prosentilla tämän vuoden aikana – ja vasta astettain sitten tapahtuu nousua BKT vuoden loppuun mennessä ja ensi vuoden alussa. Ja samoin voimme ennakoida, että luottamus kuluttajaluottamusindikaattorit ja yritysindikaattorit ovat myös äh, menneet alaspäin. Ja vieläkin suurin kuuluvammin kuuluu hälytyskello työllisyydestä. EKPn tietojen mukaan työllisyys tulee, työttömyys tulee olemaan noin 11 prosentin paikkeilla euroalueella ja se on kaikkein pahin luku koko euron olemassaolon aikana, mitä tulee työttömyyteen. Meidän tehtävänämme poliitikkoina on tukea yritystemme elinkelpoisuutta niin, että Euroopan laajuisesti ja kansallisesti voimme luoda pohjaa kestävälle pysyvälle kasvulle. Brysselissä ja muissa pääkaupungeissa tehdään kovasti työtä sen eteen, että saavutettaisiin nämä tavoitteet ja haasteet. Ja viime viikkoina olen itse voinut nähdä, miten kaikki näyttävät olevan tietoisia siitä, että kasvu on todella tarpeen. Tämä koskee Irlantia, Espanjaa, Kreikkaa, tapasin eh, näiden maiden pääministereitä. Tapasin myös reaalitalouden edustajia. Kaikki selkeä tietoisuus kasvun, kasvusta on ja huolet ovat samantyyppisiä. Meidän kansantalouksemme täytyy alkaa uudestaan kasvaa kestävällä tasolla muutoin säästöpolitiikka, jota hallitukset rohkeasti täytäntöönpanot eivät riitä siihen, että nämä maat ja Eurooppa saadaan ulos kriisistä. Samalla viikolla oli tilaisuus tavata myös liittokansleri Merkel ja varakansleri Rösler ja Saksa uskoakseni myös on erittäin tietoinen siitä, että liiallinen velkaantuminen liittyy myös kilpailukyvyn laskuun ja kykyyn kasvaa. Meidän on pakko ottaa huomioon myös vaalitulokset Ranskassa. Se on välttämätöntä. yleensäkin viikonlopun vaalista on tullut vähän samantyyppinen viesti on kyseistä Saksasta, Ranskasta, Kreikasta tai Italiasta. sävy erityisesti on maasta toiseen, mutta paljon tyytymättömyyttä on ilmassa koskien hallitusten tekemiä päätöksiä ja valintoja. Kansalaiset eivät näytä ymmärtävän säästöpäätöksiä, joita on tehty. Joten kansalaiset pyytävät nyt, että me ryhtyisimme toimeen ja tukisimme reaalitaloutta. Ja mitä tulee komission, siis koko komission, emme halua pettää näitä odotuksia. Me, me tulemme vastaamaan tähän haasteeseen jo nyt. Pohdimme eri lisäaloitteita, jotta vahvistettaisiin jo tehtyjä valintoja niin, että voimme vastata kansalaisten tarpeisiin huolenaiheisiin. Minä olen sitoutunut seuraaviin kysymyksiin. Aion viedä eteenpäin ja nopeuttaa siirtymä vaikka kolmatta teollista vallankumousta kohti. Ja tässä Euroopan tulee olla johtoasemassa. Ensimmäinen teollinen vallankumous toi mukanaan höyryn, polttomoottorin ja toinen vallankumous koski teollisessa mielessä öljyyn ja fossiilisiin polttoaineisiin. Ja nyt sitten on kolmas vallankumous käsillä. Joka vuosi maailman määrä nousee 700 miljoonalla, joten vuoteen 30 mennessä energian kulutus kaksinkertaistuu ja vuoteen 20 mennessä Euroopan riippuvuus öljystä ja kaasusta, tuodaan kolmesta maista, tulee olemaan 80-90 prosentissa. Samoin kulutustavaroiden kulutus lisääntyy ja näin. Energian kulutus ja raaka-aineiden kulutus lisääntyy myös. Sitten pitää puhua myös autosektorista, liikennesektorista vuoteen 30 mennessä. Maailmassa on 1,6 miljardia ajoneuvoja ja vuoteen 50 mennessä vieläkin enemmän verrattuna tämänhetkiseen, kun on vain 8 paljon vähemmän. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, voimmeko jatkaa tällä tavalla näillä valmistusteollisuusmetodeilla, ja, jotka nyt ovat käytössä, ja vastaus on selkeästi ei. Mikä sitten on ydintä kolmannessa teollisessa vallankumouksessa? Innovointi, tieto, tehokas voimavarojen käyttö. Kaikki nämä ovat tarpeen, jos halutaan kestävää kasvua. Tämä prosessi tietenkin on jo meneillään ja muutokset ovat myös tapahtumassa, mutta jos emme toimi nopeasti ja jatkan näin, niin tulemme maksamaan erittäin korkean hinnan kilpailukyvyn menetyksestä Euroopassa, työpaikkojen menetyksestä maksetaan myös ja samoin pikkuhiljaa teollinen pohjamme murenee. Tästä tulemme puhumaan 29.5. Brysselissä, kun puhutaan kasvu, tässä kasvukonferenssista useat ministerit tulevat olemaan täällä paikalla, suurten yritysten pääjohtajat ovat paikalla, teidän valiokuntanne puheenjohtaja tulee myös olemaan paikalla, myös Jeremy Rifkin tulee johtamaan useitakin näistä keskusteluista. Konferenssin tarkoituksena on käydä läpi tämän teollisuuspolitiikkaamme, pohtia uutta ja itse asiassa tulemme esittämään tämän uuden teollisuuden toimintaohjelman heti kesän jälkeen. Enemmän kuin koskaan Euroopassa tarvitaan uusia kasvunlähteitä. tarvitaan kestävää kilpailukykyä. Sen pitää edistää kasvua ja taloudellista kehitystä, parantaa voimavarojen tehokasta käyttöä, vähentää öö, lisätä energiaa Tämä on yksi päätarkoituksena uudessa politiikassa, jota kehitämme. Tähän lisätään sitten vielä luoton saanti, globalisaation vaikutus markkinoihimme ja teollisen innovoinnin vaikutukset. Tähän liittyy kaksi ratkaisevaa sektoria, joita haluaisin hetken käsitellä. Ensinnäkin telakkateollisuus, laivanrakennusteollisuus, ala, joka on läpikäymässä syvää kriisiä. Ja todennäköisesti kriisi tulee jatkumaan vielä muutaman kuukauden ajan. Ja kuten viimeisessä kokouksessamme sanoin, olemme nyt alkaneet uudelleen tutkia leadership-strategiamme. Olemme luoneet koordinaatioryhmänä ja sen tarkoituksena on varmistaa tämän strategisen sektorin säilyminen Euroopassa ja kannustaa sitä niin, että se voi tarttua nousevien markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja käyttää uutta teknologiaa hyväkseen. Toivottavasti koordinaatioryhmä tänä syksynä pystyy laatimaan ensimmäisen raporttinsa, johon liittyy suosituksia. Ja tältä pohjalta hyväksytään uusi leadership-strategia vuodelle 2020. Toivottavasti voimme hyväksyä uuden strategian ensi vuoden alussa. Sitten toinen tärkeä sektori on autosektori, CARS 21 korkean tason työryhmä, joka uuden otti toimensa vuonna 2010 minun aloitteestani silloin, kun minusta juuri oli tullut teollisuudesta vastaava komission jäsen. Työryhmä on nyt aivan oikealla raiteella toiminnassaan ja me päätimme muuttaa viimeisen CAST 21 kokouksen tavallaan tällaiseksi mm, uuden strategian aloituspisteeksi on saatu aikaan toimintasuunnitelma, jonka kautta pyritään puolustamaan ja edistämään eurooppalaista autoteollisuutta. Komissio tulee antamaan myös aiheesta tiedonannon. Cars 2020 tiedonanto ensi syksyllä se pitäisi julkaista. Viime viikolla tapasin Uri Ekelmanin, Euroopan äh, Maitalaliiton johtajan samoin Fiatin pääjohtajan herra Markionen me keskitymme puhe, puheessamme, neuvotteluissamme siihen, että saataisiin eurooppalainen toimintasuunnitelma, jolla tartuttaisiin ongelmiin autosektorilla ja pohdimme kolmea seikkaa asiaa, jolla voidaan parantaa autoteollisuuden kilpailukykyä. Ensinnäkin teknologinen johtajuus Euroopan teollisuudelle niin, että tuetaan tutkimusta ja innovointia ja avustetaan myös taloudellisesti kansallisella ja Euroopan tasolla. Seuraavien rahoitusnäkymien aikana aion jatkaa strategiaa, jonka aloitimme seitsemännen puiteohjelman yhteydessä. Tarkoituksena on myös edistää älykästä sääntelyä ja saada aikaan yksinkertaisempia eurooppalaisia sääntöjä, jotka edistävät tehokkuutta ja laatua ilman, että lisäävät turhaa, turhaa kustannuksia. Sitten tuetaan myös Euroopan teollisuuden kansainvälistymistä toimien kautta, joilla pyritään varmistamaan yhtäläinen eurooppalaisen tuotteiden pääsy maailmanmarkkinoille ja edistämme myös standardien ja teknisten sääntöjen harmonisaatiota. Pidämme mielessä myös innovoinnin merkityksen. Koko taloutemme on muuttumassa tällä hetkellä ja näemme uusia valmistusteknologioita ilmestyvän, jotka perustuvat digitaaliseen te- teknologiaan, uusiin materiaaleihin, bioteknologiaan, avain mahdollistaviin teknologioihin, avaruustutkimuksen uusiutuvaan energianlähteisiin, mm, uudenlaiseen raaka-ainekäyttöön. Ja tietenkin tämä vallankumous tulee koskemaan kaikkia sektoreita, perinteistä valmistussektoria, liikenne, anteeksi, rakennussektoria, maatalous- ja elintarvikesektoria. Sitten voinkin siirtyä horisontti 2020, niin sitä käsitellä tänään yksityiskohtaisesti, koska tästä olemme jo puhuneet, mutta mitä tulee minun toimivaltaani seuraavina kuukausien aikana johtuen tuesta, jota toivottavasti saamme yhteisestä strategiakehityksestä, niin tätä kautta haluamme kiinnittää huomiota näihin avain mahdollistaviin teknologioihin, avaruuskysymyksiin ja raaka-aineisiin. Nämä ovat kolme sektoria, joiden täytyy olla tämän kolmannen teollisen vallankumouksen ytimessä. Aloitetaan näistä ketseistä, eli avain mahdollista teknologista työpaikkoja saadaan valtavasti uusista uusista energiateollisuudesta ja komissio uskoo ja on valmis tarmokkaasti toimimaan tämän edestä tiedonanto tullaan antamaan aiheesta näistä avainmahdollisista teknologiasta, mitä ne sitten oikein ovat teknologisia rakennustiiliä. Me tarvitsemme näitä, jotta voimme luoda uusia high-tech-tuotteita seuraavien vuosien aikana. Nanoteknologia ja muut teknologiat etenevät valtavaa vauhtia ja meillä on korkean tason työryhmä Ketseistä ja tämän työryhmän mukaisesti sektori jo nyt on 650 miljardin arvoinen ja tämä teknologiasektori tulee olemaan sadan tuhannen miljardin arvoinen ja PK-yrityksillä on tärkeä rooli tässä, koska suuri enemmistö viidestä tuhannesta yrityksistä, jotka toimivat tällä alalla ja kehittävät sovelluksia aurinkoteknologian alalla, on juuri PK-yrityksiä. Tietysti heikkoutunemme on, miten muutamme tutkimuksen ja kehityksen tuotteiksi ja palveluiksi, joita voidaan todellakin sitten markkinoida ja niistä käydä kauppaa. Tämä on heikkoutumme. Yhdessä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että keskitymme teollisesti sovellettavaan tutkimukseen. Toinen aihe, joka voi olla mielenkiintoinen tälle valiokunnalle, koskee raaka-aineita. Kuten tiedätte, olemme luoneet tällaisen kumppanuuden raaka-aineille, korvauksille ja uudelleen käytölle. Tulevina kuukausina, tässä lähikuukausina tulemme tekemään sopimuksen raaka-aineesta Grönlannissa. Ja ihan lähipäivinä tulen käymään keskusteluita USA kanssa näistä kysymyksistä. Kysymys on strategisesti hyvin tärkeä. Ja Te tiedätte täällä parlamentissa selkeästi, kuinka paljon työtä meillä on edessämme. Olemme käynnistäneet lainsäädäntötyön ehdotuksen tällaista valvontajärjestelmästä, joka tulee koskemaan navigointia, valvontaa ja sää Äh, huomioita ja meteoriittien havaintoja. Sen lisäksi meillä on Galileo-ohjelma, joka on erinomainen esimerkki tästä alasta. Mitä tulee teollisuuspolitiikkaan, niin meillä on koko joukko eri aloja, joiden parissa teemme töitä. On tärkeää, että parlamentti saa kaiken informaation. 18. syyskuuta meillä on seuraava tärkeä tapahtumamme Galileolla. Silloin me tulemme ampumaan vielä kaksi satelliittia avaruuteen ja voin vakuuttaa teille, että vuoden 2014 mennessä tulemme aktivoimaan nämä palvelut. Silloin on tarkoitus, että koko palvelu on valmis 2018. Sitten meillä on EGNOS-järjestelmä, käymme keskustelua neuvoston ja komission kanssa sen käynnistämisestä ja rahoittamisesta. GNSS on toinen, josta GMES on asia, josta meidän pitää puhua. Sitten on projekteja, jotka jäävät GMESn ulkopuolelle – rahoituksen ulkopuolelle. Se voi tuntua hieman ristiriitaiselta, mutta jäsenvaltiot eivät voi pyytää komissiota toteuttamaan asioita ilman, että samanaikaisesti korotettaisiin budjettia. Joko nostetaan yhteisön budjettia, tai sitten on hyvin vaikea saada tehtyä kaikkea, mitä haluttaisiin tehdä. Tämän sanottuani meillähän on rahoitus 2014 alkuun ja ensimmäinen satelliitti silloin ää, lähetetään, jotta voisimme välttää liiallisia kustannuksia. Sen lisäksi tulemme tarkistamaan REACHia, REACH-asetusta. Meidän täytyy nyt ottaa opiksi ensimmäisestä viidestä vuodesta lainsäädännön toimeenpanosta ja me olemme käyneet lävitse sen 2010 jäsenvaltioiden kanssa. Ja nyt sitten siirrymme tällaiseen äh, tarkistusvaiheeseen. Katselemme, mitkä hallinnolliset kustannukset ovat ja miten se on vaikuttanut innovaatioihin. Sitten vielä viimeinen asia, PK-yritykset ja niiden mahdollisuus saada luottoja. vetoaisin parlamenttiin tässä ja pyytäisin apua ennen seuraavia budjettineuvotteluita ja varsinkin kun on kysymys COSME-ohjelmasta, joka tutkimuksen innovaatioissa, tutkimuksen innovaatiossa kääntyy erityisesti pk-yritysten puoleen. Kysymys on niiden kansainvälistämisestä ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Hyvin tärkeitä asioita meille. Sitten eh, kertoisin teille, että perjantaina komission jäsen Barnien kanssa lähetimme kirjeen Basel 3 neuvottelujen puheenjohtajille. Toivomme, että pk-yritykset eivät saisi tässä ongelmia, vaan että Basel 3 merkitsisi sitä, että riski maksut pk-yrityksille perustuisi 70 prosent, laske, laskisi 70 prosentista 50 prosenttiin. Tämä riskimaksu on sellainen, josta kaikkien täytyy voida hyötyä. Näin, että saamme aikaan enemmän kasvua ja paremmat resurssit investoida kasvuun, eikä PK-yritysten ole helppoa saada luottoja. Voin kertoa, että Euroopan keskuspankki kymmenen päivää sitten vahvisti tämän ennestään. Kiitokset huomiostanne. Olen yrittänyt olla mahdollisimman kattava ja pyydän anteeksi, jos olen puhunut liian kauan, mutta nämä ovat kysymyksiä, jotka kiinnostavat meitä kaikkia. Kysymys on siitä, että saadaan aikaan vahvaa kasvupolitiikkaa, joka on kaikkien kansalaisten eduksi. E e niin, kiitämme komissiosta. Nyt kello on kuitenkin jo vartavalle neljä ja neljältä meidän piti aloittaa äänestäminen. Meidän piti keskustella teidän kanssanne kolmesta neljään. 16. Ho 12 persone iscritte a parlare. On 12 ihmistä puhujalistalla. Ensinnäkin pitää sulkea, tai 13 puhujaa niin pitää sulkea tämä puhujalista. pyydän teitä esittämään kysymyksen. Jos esitte vain kysymyksen, niin silloin saamme vastauksen muutoin. Joudumme pyytämään herrat ajan tänne toiste ja täytyy kuitenkin alkaa äänestää 10-15 minuuttia myöhemmin. Jos minuutti per henkilö ja sitten minuutti vastausta varten. Joten yksi kysymys per parlamentin jäsen. Kiitoksia komission jäsen, että olette tullut paikalle ihan lyhyesti minuutissa keskityn yhteen konkreettiseen kysymykseen, koska tämä on yksi aiheista, joista keskustelemme tällä hetkellä. Se on keskeinen kysymys tänäkin vuonna tässäkin valiokunnassa. Horisontti 2020 ja muut ohjelmat, jotka tähän liittyvät, siis COSME esimerkiksi. COSME mahdollistaa e, tavallaan ekosysteemin, jotta PK-yritykset voivat helpommin kehittää aloitteitaan ja näin ollen voidaan edesauttaa kasvua. Mutta kun Kosmeen liittyen haluaisin kysyä seuraavaa. Niin kuin komission sen tietää, se ei ole aikaisempi Kosme-ohjelma tavallaan, koska se ei ole aivan sama tietenkään kuin tämä. Siihen liittyy Innovointi Eurooppa-ohjelman ProImnon tyyppisen hankkeen, samoin rahoituspuolen täytäntöönpanoon. Tässä tapauksessa ei mainita kuitenkaan Kosmessa näitä. Kaikki nämä elementit niitä ei mainita kosmessa, vaan ne selitetään yksityiskohtaisesti sitten muissa vuosittaisissa työohjelmissa. Kysymys kuuluu, vaikkakaan niitä ei selitetä kosmessa ja ne tulevat voimaan vuonna 2014, niin voisitko kertoa hiukan jo joistakin toimista, joihin kosme tulee vaikuttamaan? Glante. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Sie haben große... Paljon kiitoksia komission jäsen. Teillä on suuri salkku ja aikaa varmasti kuluu. Mutta ennen kysymystä kiittäisin siitä, että viittasitte Ranskan vaaleihin ja reaktioihin Saksassa. Minäkin olen iloinen, että meilläkin kansleri on huomannut kasvu- ja vakaussopimuksessa tuon kasvun uudestaan. Innovatiivinen ala avaruuspolitiikka – Avaruusstrategia GMES ja sen rahoitus on hankala kysymys. Te puhuitte siitä, miten tätä toteutetaan budjetin ulkopuolelle. Tiedätte, mitä on, mikä on parlamentin kanta, mutta jos näin käy, miten voidaan huolehtia siitä, että GMS-ohjelman täytäntöpanossa parlamentti voi myös vaikuttaa, saada äänensä kuuluviin. Toivoisin, että tuoreiden Euroopan vaalienkin ja takia saadaan uutta ajattelua neuvostoon, kun kaikki eivät tunnu olevan enää neuvostossa GMESn takana. Ja jos nyt ihan kourallinen vain jäsenvaltioita haluaa tätä hanketta ajaa, niin ehkä sitten joudutaan siirtymään ESA-malliin, kuten aikaisemmin, tai sitten yhteisen malli kunnolla budjetissa, mutta tässä pitäisi toimia aktiivisesti. Kiitos. Tack ordföranden för ordet. Kiitos puheenjohtaja kaksi kysymystä komission jäsenelle. Komissio teki tutkimuksen 2009, jossa todettiin, että on hyvin tärkeää, että standardit ovat avoimia niin, että voidaan tukea informaatiotekniikkaa, ja tämä on erityisen tärkeää PK-yrityksille. Meillä on kuitenkin yhä ongelmia päästä näihin standardeihin sen vuoksi, että tämä avoimuus on liittynyt enemmänkin näiden standardien kehittämiseen ennemmin kuin niiden käyttämiseen. Eli onkohan kosmessa ajatuksia avata myös pääsy standardien käyttöön pk-yrityksille? Toinen kysymys liittyy enemmän tähän yhtenäispatenttiin on useita toimijoita, jotka ovat kritisoineet nykyistä ehdotusta, joka mahdollisesti heikentäisi PK-yritysten asemaa. Ja komissiokin on tehnyt tutkimuksia, joka osoittaa, että korkeat teknologisissa teollisuuksissa äh, Anteeksi, eli siis millä tavalla te suhtaudutte tähän yhtenäispatenttiin? Jara Ford. Ford. Um, thank you, Commissioner. I've had several complaints. Komission jäsen, monetkin pk-yritykset omalta alueeltani ovat valittaneet vakavista maksuviipeistä komission maksuissa silloin, kun osallistutaan EU-ohjelmiin tai projekteihin, eikä komission ehdotus käsittele niitä horisontti 20, 20 tai kosmessa. Mitä aiotte tehdä, jotta tähän ongelmaan löydetään korjaus? Joskus tämä johtuu hallintorakenteesta, joskus ongelma piilee päällekkäisistä tiedon pyynnöistä tai dokum- asiakirjavaatimuksista eri osalliset ovat saaneet epätasaisella tavalla varoja ja ollaan epäselviä siitä, kuka on mistäkin vastuusta, vastuussa ja kenen puoleen pitäisi kääntyä, kenelle valittaa. Aion itse tehdä jotakin tarkistuksia siitä, miten komission virkamiesten pitäisi tarttua tämän tyyppisiin asioihin näissä ohjelmissa, mitä te teette. Grazie, signor Elmer. Um. Madam Chairman, can I ask the... Puheenjohtaja, voisinko kysyä komission jäseneltä, onko se, että nyt puhutaan jatkuvasti kasvusta, eikö tämä ole vain tällainen nopea reaktio Ranskan ja Kreikan vaalituloksiin? Ja onko komissiolla mitään realistisia ajatuksia, miten tämä ongelma ratkaistaan? Nyt komissio tuntuu vain lisäävän budjettia käyttävän enemmän rahaa, mutta rahaa ei ole Euroopassa, ei rahaa ole, velkaa vain. Te ette tunne nyt ymmärtävän syitä sille, että Euroopasta on kilpailukyky kadonnut. Ja syynä on juuri liika sääntely, liika verotus. Puhutte älykkäästä sääntelystä. Emme, älykä, emme me älykästä sääntelyä tarvitse, vaan vähemmän sääntelyä. Keskeisin syy siihen, että kilpailukyky katoaa eteläisestä Euroopasta on eurojäsenyys. Kreikka ja Portugali eivät koskaan pääse enää kansainvälisen kilpailun markkinoille, kun on jouduttu noudattamaan näitä sääntöjä. Ja meidän aivan hullu ilmastopolitiikkamme on maksanut valtavasti kolmas teollinen vallankumous, näin sanotte, mutta kuitenkin Yhdysvalloissa on liuskekaasua edullisesti, muuallakin edullista – energiaa ja me joudumme käyttämään kalliita uusiutuvia energiavaroja. Olen todella pahoillani komission jäsen, että ette näe, mitä teidän on tehtävä, jotta voidaan puuttua tähän ongelmaan. Grazie, Ransdorf. Edustaja Ransdorf. Grazie, signora Presidenta. Eh, è possibile di esplicare eh, le misure... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Voitteko selle selittää komission toimenpiteitä, että nopeutettaisiin tätä kolmatta teollista vallankumousta? Edustaja Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, kasvua ei voida lailla säätää. Niin kuin hyvin tiedätte, pahoittelen sitä, että Ranskan vaalikampanjassa ei puhuta tarpeeksi yritystemme kilpailukyvystä tai ei puhuttu Tätä kilpailukykyä ei saada muuten aikaan silloin, kun EU-jäsenvaltiot, jotka ovat varsin pahasti veloissa, äh, haluavat päästä pelostaan eroon. Ja ei tässä olette samaa mieltä, meidän pitäisi tukea pk-yrityksiä, ne ovat ainoa rikkauden, vaurauden luoja, ainoat, jotka voivat myös luoda työpaikkoja, joita niin kipeästi tarvitsemme jotta tarvitaan tietysti paljon enemmän joustoa, vähemmän sääntelyä ja sitten tarvitaan myös rahoitusta. Te puhuittekin tästä, haluaisin tietää, mitä olette mieltä Euroopasta riskipääomamekanismista, että voitaisiin tukea innovoivia pk-yrityksiä, koska kaikke, kaikesta ei voi EIP maksaa. Haluaisin tosi yhdennetyt riskipääomamarkkinat Euroopassa jossa oli suuria investoijia, jotka, sijoittajia, jotka voisivat vaikuttaa pk-yritysten rahoittamiseen. Sitten puhuitte matkasta ne. Grönlantiin, voisitteko hiukan kertoa hiukan enemmän, koska tehän tiedätte, että Kiina kilpailee EUn kanssa siitä, miten päästäisiin tähän alueeseen. Mitä odotatte matkaltanne Grönlantiin? Sukalas. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πίτροπε, Kiitos komission jäsen myös siitä, mitä te mainitsitte näistä toimenpiteistä, joihin komissio ryhtyy liittyen Ranskan ja Kreikan vaalituloksiin. Toivon, että nyt ymmärretään, että maat, joissa on ollut kriisi, kuten Kreikassa, niin tulokset ovat tällaisia ja että näin tiukat säästötoimet eivät johda kasvuun. Joten komission jäsen toivottavasti te jatkatte pyrkimyksiänne, joihin te omien sanojenne mukaan olette ryhtyneet komissiossa niin, että saadaan aikaan uusi malli, jotta voidaan hoitaa julkinen rahoitus ja tämän täytyy johtaa tuloksiin. Uskotteko te, että nämä vaalit tulokset ovat itse asiassa tällaisen politiikan tulosta. Grazie, Roil. Herr Kommissar, Roil. Zu den Arvoisa komission jäsen, minä kuulun niihin politiikoihin, jotka mieluummin toimivat, kun laativat koko ajan uusia suunnitelmia. Siksi kysyisin vielä vähän aikaa sitten, annette tiedonannon teollisuuspolitiikasta, joka se oli oikein hyvä. Yksi paras ehdotus oli se, että tulevaisuudessa kaikkien lainsäädäntötoimien osalta Euroopan tasolla otettaisiin huomioon myös, mikä vaikutus sillä on Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn. Milloin tätä täytäntöön pannaan, niin ettei se jää ainoastaan tekstiksi sinne tiedonantoon. Vukovic. Edustaja Vukovic. Gospa predsednica, eh, gospod komissar. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Olen samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä säästää, mutta se ei riitä. Hyvin usein ihmiset eivät edes usko siihen, että pelkkä säästäminen riittää. Meillä on paljon pk-yrityksiä ja Kosme on hyvin rajallinen rahoitusvälineiden lähde. Siksi haluaisin tietää, mitä muita mahdollisuuksia on PK-yritysten kansainvälistymiselle. New Delhissä tehtiin hyviä ehdotuksia PK-yritysten tapaamisessa. Uh, and thank you for, uh, komissaria, kiitoksia, että tartutte kaikkiin oikeisiin asioihin. Puhutte kasvusta, sehän on kaikkein tärkein asia ja meidän pitää saada mm, vauhtia mm, politiikkaan. Stimulointi tai elvyttäminen tarvitsee kuitenkin konkreettisia toimia tuekseen ja me kuulemme mielestämme paljon visioista komissiosta ja monista strategioista, mutta emme juurikaan näe mitään konkreettisia toimia. Te sanoitte, että aiotte tehdä sopimuksia USA kanssa raaka-aineista, mutta mitä konkreettisia tuloksia odotatte tältä raaka-ainestrategialta? Sitten toinen kysymys. Olen todellakin samaa mieltä teidän kanssanne ja varmasti muutkin, että PK-yritykset ovat eli ratkaisevassa asemassa. Kuitenkin haluaisin tällaisen integroituneen lähestymistapan, koska jos haluaa suurempaa kilpailukykyä, silloin PK-yritysten täytyy tuoda jotain lisäarvoa. Joko ne ovat innovoivia tai niillä on tällainen alueellinen ulottuvuus tai laadukas tuote myytävänä, ja tämä ei mielestäni kuulu mitenkään tuossa Sitten vielä lopuksi nanoteknologiasta yksi avain mahdollistavista teknologioista, ja tätä kipeästi tarvitaan, ja tarvitaan siis lisäsääntelyä tästä asiasta, ja koska voimme sellaista odottaa. Kiitoksia. Weber. Weber. Oui, <clears throat> en une minute on peut poser deux questions et je le prouve. Nyt minuutissa voi kyllä esittää kysymyksen ensinnäkin pk yrityksestä PK-yritykset ovat joutuneet laittamaan kilpailun tai epälojaalin kilpailun uhreiksi, niiden on hyvin vaikea vedota erilaisiin VTOn kiistan järjestely keileihin. Se on varsin raskasta ja kallista toimintaa. Mitä aiotte tehdä, komissaari, jotta helpotettaisiin sitä, että PK-yritykset voivat käyttää näitä menetelmiä hyväkseen, jotta voivat puolustautua polkumyyntiä vastaan, väärennyksiä vastaan ja laittomia valtion tukia vastaan, joista kilpailut nauttivat. Sitten vastavuoroisuuskilpailussa. julkisten hankintojen mark- markkinat jotka ovat siis lähes suljettuja, eikä, enkä puhu pelkästään Kiinan markkinoista. Sama koskee esimerkiksi kanadalaisia markkinoita. Esimerkiksi Pariisin alueella ei voida käy, kilpailla kunnolla esimerkiksi rautateiden ja raitiovaunujen hankintakilpailussa. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla olin yhdistyneessä merikunnassa ja siellä on uusi tullisopimus nolla veroista tehty sopimus. Ja nyt jo puhutaan yrityksestä, jossa on 30 000 työntekijää. Olisiko mahdollista, että yrityspääosasto analysoisi tiekarttaa? asettaa verotuksen osalta vuoteen 2020, mikä on tehokkain verotus, jonka kautta voitaisiin tukea pk-yrityksiä ja antaa niille mahdollisuus. No, tätä pitäisi jättää ainoastaan verotuspääosastolle, vaan tämä olisi hieno tehtävä yrityspääosastolle, jotta voitaisiin saada ihmiset hyötymäänkin siitä, että ottavat riskin, kun investoidaan, eikä ainoastaan luottojen kautta ja sitten on vaarana, että edes on konkurssi. Kiitos. Edustaja Guterres. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Kiitokset, että tulitte tulpaikalle. Pari konkreettista kysymystä. Minä tiedän, kuinka paljon teette ne pk-yrityksiä? Myös varsin originaali ajatukset keksit, koska olette pyritte auttamaan luovaakin teollisuutta, digitaalista toimintaa ja Eurooppa on tässä varsin hyvissä asemissa. Kuitenkin pari kysymystä. Huomaan, että vieläkin julkiset tahot ovat mukana, jotka virkamiehet ansaitsevat saman riippuu siitä, toimivatko, kilpailevatko pk-yritykset nämä ovat julkisen sektorin välikäsiä. Onko teillä jotain kuvaa siitä, miten voimme välttää tällaisen pysyvän julkisen sektorin läsnäolon kilpailussa, hankintakilpailussa. Sitten vielä pk-yrityksistä. Onko joku mahdollisuus saada näkyvyyttä pienille pk-yrityksille, koska varsin usein suuret yritykset tekevät äh, innovoivia sopimuksia näiden pk kanssa, mutta koska niitä ei missään mainita, ne eivät näy missään, joten ne eivät voi avata omia markkinoitaan. Olisiko mahdollista ja jopa lakisääteistä, että silloin kun suuret yritykset käyttävät pienyrityksen alihankkinoina, niin niiden pitäisi myös näkyä niiden rooli tässä innovoivassa toiminnassa. Le domande, diamo 5 minuuttia. Se nyt on kysymys käyty läpi ja sitten viisi minuuttia voimme antaa komissaarille ja sitten jatkamme äänestyksellä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Lähden liikkeelle edustaja Helmerin kysymyksestä. se, että komissio on tehnyt vähän kasvun eteen, että komissio on herännyt ihan hiljattain. Muistuttaisin edustaja Helmeriä siitä, että kun kasvusta puhutaan, kuuntelettekohan te, edustaja Helmer? Niin teillä oli kysymys. Nyt kun teillä on kuulokkeet, halusin vastata edustaja Helmerille, joka syytti komissiota siitä, että komissio on herännyt kasvukysymykseen ainoastaan tiettyjen valitulosten jälkeen, mutta muistuttaisin sitä, että olen puhunut kasvusta kauteni alusta ensimmäisen matkani aikana yhdistyneessä kuningaskunnassa tapasin hallitusta. Tutustuin asiakirjoihin, joita konservatiivihallitus oli esittänyt kasvusta ja viikko sitten jälleen olin Buckinghamin palatsissa. Tapasin siellä brittiedustajia. Puhuimme kasvusta, avaruusteknologian merkityksestä. Ja yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja kuningas, kuningallinen perhe siellä kiinnittää huomiota paljon avaruusteknologian merkitykseen. Ja Galileo-satelliittiin yhteydessä – ne ovat olleet hyvin paljon esillä. Joten kyllä minä heräsin vähän ennen viime viikonloppua. Älkää huolehtiko siitä ollenkaan. Ja sitten avaruuspolitiikasta vielä. Minä pyrin työstämään jokaista saraa. Tässä ei ongelmana ole ehkä se, että gms ohjelmat kiinnosta, mutta monet maat nyt pyytävät, että GMS-rahoitus saadaan budjettiin. Puola ja Liettua puoltavat komission ehdotusta, että tämä rahoitus olisi budjetin ulkopuolelta. Tärkeää on joka tapauksessa edistyä niin, että saadaan parempi ratkaisu tämän hankkeen rahoittamiseksi, koska tällainen tarkkailutoiminta kiinnostaa kovasti ilmastonmuutoksen seuraaminen – ja myös yrittäjyysjärjestelmien parantaminen. Ja sitten jos pohditaan, mitä Afrikassa, Kiinassa ja muualla tapahtuu. No maksuviivästyksistä. Komission puolelta arvon jäsen Ford on aivan oikeassa. Me teemme kovasti työtä, jotta hyväksyttäisiin maksuviivästysdirektiivi mahdollisimman pian. Ja jos on tapauksia, joissa komissio on aiheuttanut maksuviivästyksiä, niin kertokaa minulle, koska jos nämä liittyvät minun salkkuuni, minun pääosastooni, niin minä heti lähden tässä toimiin. Minun toimistostani löytyy kyllä apua. En tiedä, kuulitteko tämän, mutta jos, minä sanoin, että jos on tällaisia tiettyjä maksuviivästystapauksia, niin, niin minä voin heti ryhtyä toimiin ja pyrkiä ratkaisemaan nämä ongelmat. Voimme siis etsiä hyvää ratkaisua. Jos ongelmia on, niin voin oman pääosastoni kanssa pyrkiä löytämään ratkaisun. Ja mitä sitten tulee kosmeohjelmaan? Meillä on vain kaksi ja puoli miljardia. Ollut tuossa budjetissa voisimme ottaa sinne enemmän asioita. Riskipääomastahan täällä puhuttiin. Me olemme saaneet jo myönteisiä tuloksia aikaiseksi riskipääoman osalta. Saamme enemmän rahoitustakuita. Ja verrattuna edelliseen ohjelmaan, CIP-ohjelmaan, 146 000 pk-yritystä sai tukea, joka ei muuten, nämä yritykset eivät muuten olisi pääomaa löytäneet. Haluamme jatkaa tätä työtä. Kun puhutaan vipuvaikutuksesta, niin me voimme kosmepaketin kautta vaikuttaa. 25 miljardia näin tulisi vapauttaa, mutta – jos kosmebudjettia saadaan kasvatettua, niin hyvä, niin osa näistä asioista oli jo CIP-ohjelmasta, emmekä halua niitä jättää ulkopuolelle, kosmen ulkopuolelle. Haluamme edelleen tukea pk-yrityksiä. Sitten konkreettiset toimet näiden keskeisesti mahdollistavien teknologien osalta ja raaka-aineiden käytössä. Raaka-aineista puhuttaessa innovaatiokumppanuus – on tärkeä hanke. Kyse on kierrätyksestä ja siitä, miten voidaan korvata raaka-aineiden käyttöä. Parlamentti on mukana tässä lainsäädäntötyössä totta kai. Ja sitten käytännön kysymyksiä haluaisin sanoa valiokunnalle, että vuoteen 2020, kun kierrätyksestä puhutaan ja korvaamisesta, haluamme aloittaa kymmenen innovatiivista pilottihanketta – ja saada erittäin tärkeitä korvaavia menetelmiä raaka-aineiden käyttöön. Haluan myös osaamiskeskuksia ja tukea eurooppalaisia normeja, mallintamisjärjestelmiä, jotta meillä olisi aktiivinen strategia, kun puhutaan moninkeskeisestä yhteistyöstä. Ja sitten nanoteknologiasta. Lokakuussa 2011 komissio hyväksyi suosituksen – nanomateriaalien määritelmistä ja tällä hetkellä komissio tekee työtä, jotta saataisiin päätettyä tietystä teknologisista kysymyksistä, jotka liittyvät nanomateriaalien käyttöön, jotta voidaan sopia mittausmenetelmistä. Tällä hetkellä siis keskustellaan tästä aiheesta. Ja mitä sitten väärennöksiin tulee, me teemme työtä. Tämä on hyvin tärkeä sitoumus komissiossa. Parlamentti ja komissio ovat yhdessä taistelleet valtavasti tuon Made in merkin puolesta. Ja sanon vielä, että kun vastavuoroisuudesta puhutaan, niin komission jäsen Barnierin kanssa olemme kirjoittaneet kirjeen puheenjohtaja Barrosolle ja ottaneet esiin kysymyksen – siitä, miten voidaan puolustaa meidän tietotaitoamme. Minä itse haluaisin eurooppalaisen viraston, joka tarkastelisi ja arvioisi kysymyksiä, jotka liittyvät ulkomaisiin investointeihin Yhdysvaltain tapaa. Parikasten komissio hyväksyi, ja tämä liittyy Weberin kysymyksen ehdotuksen, jota parlamentissa ja neuvostossa nyt tutkitaan, ja se liittyy juuri siis vastavuoroisuuteen julkisten hankintojen yhteydessä. Ehdotuksen on allekirjoittanut komission jäsenet Barnier ja de Hucht, ja minä tuen tuota tointa myös. Ja yksi ihan viimeinen asia vielä – todellisuuspolitiikkamme täytäntöönpanossa me kyllä pyrimme huolehtimaan siitä, että otetaan huomioon, miten lainsäädäntö vaikuttaa kilpailukykyyn. Tämä on ajatus, joka on ollut tervetullut useissa jäsenvaltioissa. Haluaisin, että tämä ajatus hyväksyttäisiin heti. Komissio on esittänyt asiakirjan, jossa saadaan tavallaan tilannekatsaus Euroopan ja teidän kotimaassanne myös varakansleri on ottanut tämän hyvin vastaan juuri siis ajatellen, miten lainsäädäntö vaikuttaa kilpailukykyyn. Vastaisin mielelläni muihin kysymyksiin myöhemmässä toisessa kokouksessa. Minun toimistoni ja pääosastoni on toki aina käytettävissänne. Me voimme antaa teille kaiken tiedon, jota tarvitsette. Kuten tiedätte, minä oikein mielelläni tapaan parlamentin jäseniä. Älkää unohtako, että olen itse ollut parlamentin jäsen 15 vuoden ajan ja lyhyemmän ajan komission jäsen, joten minusta tuntuu, että olen edelleen teidän puolellanne. Kiitoksia komission jäsen. Anteeksi, että nyt oli hiukan tiukka aikataulu. Aina ennen äänestystä on hiukan stressiä ilmassa. Joten, mutta kiitoksia kovasti erittäin kattavasta esityksestä ja vastauksesta. Nyt tapaamme varmasti taas pian ja hyvää onnea työssänne. Bene, iniziamo subito le operazioni di voto. Il primo punto all'ordine del giorno. Sitten esitystä eteenpäin. Kaavin mietintö. Proviamo a fare un test per vedere se con i numeri ci yritetään kokeillaan, toimivatko laitteet, puolatteko te, kuka puoltaa tätä viivästystä, vähän saakaa. Jaetaanko nämä? Se avete votato tutti? Okei, okay, voto Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Że będę ręcznie. Manualmente. Come siamo a posto con i voti? Test, posto. Perfetto. Niin ilmeisesti liikaa jäseniä ei ole missään ryhmässä. Voimme aloittaa Karvin mietinnöstä. Tarkastus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta. 15-16 yhdessä vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17, 18 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä 33. To. Saakaa. Yksi EPPstä liikaa. Minä en ainakaan äänestänyt. Äänestys päättyy. 11 puolesta 45 vastaan hyvätty. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten 39 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta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 tyhjää hyväksytty toinensa puolesta vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 13 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 ja 66 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Yksi ei EPPstä liikaa. Äänestys päättyy 50 puolesta 7 vastaan. 51 puolesta 7 vastaan hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Voto che riguarda il rapporto Herzog. Kompromisso 3. Seuraavaksi Herzog mietintöön. Contro. Kolmannen puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Ah, tarkistetaan. Minkä te haluatte? 45. Okei, tarkistetaan. Äästys alkaa. Äästys päättyy. Hyväksytty. puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi numero neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 61. Nyt on SD-ryhmästä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty.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 hyväksytty ja hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta, tyhjää, Hyvä, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 84. Äänestys päättyy yksi EPP lähde liikaa. Hyväksytty. 87 puolesta tyhjä, vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää Vaikuttaa siltä, kuin se olisi hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. 90. 90. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytti, hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 133 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 173 puolesta vastaan, äh, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta vastaan, tyhjää, hyväks, hylätty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvin selkeästi hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Tarkistus 11. Äänestys päättyy. yhdeksän, yhdeksän. Eli 30 puolesta ja 29 vasta, eli hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta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 Nostakaa kätenne kunnolla. Inta kaksi puolesta vastaan tyhjää. Inta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Devi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Deve 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Deve 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Deve 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Deve 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Deve 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 4 puolesta, vastaan tyhjää äänestämme unblock. Voimmeko äänestää näistä unblock? 14, 4-14. Unblock 4-14. Puolesta vastaan. Ah, Vastustatteko te kaikkia? Johtaja, puolan sitä, että äänestetään yhdessä, mutta neljästä kymmeneen ainoastaan. Tuen kollegoita tässä. Sitten favore. Selvä. Neljästä kymmeneen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFET 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Olkaa hyvä, äänestäkää. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy 47 puolesta, 48 puolesta, 11 vastaan ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme seuraavaan äh, Hachigorjun äh, mietintöön. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 17. Äänestys päättyy. 31 puolesta 28. 29 vastaan hyväksytty. Seuraavana 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20. Tarkistetaan vielä kompromissi kaksi, Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 20 puolesta 39 vastaan. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No, tarkistetaan. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 28 vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 31 vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan. Mitä te siellä äänestitte? No, hylätty. Tässä pitää ainakin valtuuskuntien puheenjohtajien äänestää, muuten tämä on hankala. Muuten en oikein tiedä, kuka äänestää mitä. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 31. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. 37. Koneäänestys. Pahoittelen, mutta enemmistöt vaihtelevat tässä kovasti. Tässä ei ole ihan selkeitä enemmistöjä aina äänestyksessä, joten äänestys päättyy 19 puolesta 37 vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Siinä on suunnilleen tarkistus mukana. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. Enpä tiedä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistus 5. Äänestys päättyy. 16 puolesta 43 vastaan. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Yksi EPP ääni liikaa. Viisikymmentäkaksi puolesta, kolme vastaan, neljä tyhjää. Hyväksytty alla relazione Maschi. Compromesso 1. Maschi tarkoitus yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kaksi. Tarkoitus yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän pu- kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. Niin kahdeksan. Tarkistamme kahdeksan tuloksen. Äänestys päättyy 28 puolesta, 29 puolesta, 30 vastaan hylätty. Mutta tiukka tulos. 12 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14, 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Un pipiä di troppo. Liikaa EPPstä. No niin, tämä S päättyy. 56 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittely sitten rouva Zyberin mietintöön 19 suuren taksissa mukana. Niin, täällä on sulinen tarkistus, joka on ehdotettu, siis siinä on kysymys lähinnä oikeudellisista näkökulmista, mutta teillä on se varmastikin tuolla teidän äänestyslistassanne. Uno vuole la lettura del testo? No. Allora. Tekstiä luetaan sitten 19 suurten tarkastuksen kanssa puolesta. Kontra. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. 25 tarkistetaan. 25 koneellinen äänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kaksikymmentäviisi on hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. 11.26 puolesta vastaan. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää Vaikuttaa hyväksytyltä 14. Tarkistetaan. 14 siis. Hylätty. 24 puolesta, 32 vastaan, eli 14. Sitten tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty. Kaksi. Tarkistus kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestämme koneellisesti. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 55 puolesta, yksi, viisi, ja ei yhtään vastaan. Eli äänestys on päättynyt. Se meni nopeasti ja joustavasti. Ja jatkamme suoraan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tämä on Kansanin mietintö. Innovatiiviset rahoitusvälineet seuraavan monivuotoisen rahoituskehyksen yhteydessä. Niin, pidetään minuutin tauko niin, että kaikki, jotka haluavat jättää huoneen, voivat sen tehdä.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 Bene, quelli che non sono interessati abbandonino l'aula. Ne, jota tämä ei nyt kiinnosta, niin olkaa ystävällisesti ja poistukaa täältä kokoushuoneesta. Prego, Bene. Allora, iniziamo, proseguiamo i nostri lavori. Hienoa. Jatkamme työtämme ja annamme puheenvuoron herra Kansanille. Olkaa hyvä. L'argomento di oggi... Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tämän iltapäivän aihe, vaikka tämä on vain lausunto, on kuitenkin tärkeä aihe. Meidän pitäisi keskittyä tähän, olla sitoutuneita tähän, koska tämä on todella päivän polttava aihe. Me puhumme paljon ohjelmista, ohjelmistamme ja sitten on kuitenkin löydettävä rahoitus niin, että voidaan investoida infrastruktuuriin ja voidaan rakentaa infrastruktuuria. Joten uskoakseni tämä lausunto perustuu kolmeen keskeiseen seikkaan. Me haluamme tukea kasvua. Me kaikki puhumme kasvusta – tällä hetkellä, mutta ei se riitä, että kasvusta puhutaan. Meidän pitää myös ymmärtää, missä ja miten kasvua tulisi tukea. Kolme keskeistä seikkaa tässä lausunnossa siis. Me tarvitsemme rationaalista ja koordinoitua toimintaa, kun meillä rahoitusvälineitä Euroopassa on jo paljon. Meillä on monenlaisia ohjelmia, ja usein ne toimivat myös yhteen, mutta se, että välineitä on niin monenlaisia, aiheuttaa epävarmuutta niiden ihmisten joukossa, jotka haluaisivat näitä välineitä käyttää. Oli kyse sitten julkisesta tai yksityisestä sektorista. Me tarvitsemme siis selkeän katsauksen, selkeät puitteet, jossa nähdään kaikki nämä välineet ja nähdään, mitkä niiden väliset suhteet ovat. Yksi esimerkki osoittaa, miten paljon sekannusta on – Kun energia, Euroopan energiatehokkuusrahasto luotiin, niin silloin poliittisena ajatuksena oli se, että pyrittiin lisäämään resursseja, ei niinkään apurahoina, vaan lainoja, jotka maksettaisiin takaisin. Mutta nyt nähdään, että kun täytäntöönpanosta puhutaan, niin tämä rahasto ei ole yhteen sopiva rakennerahastojen käytön kanssa, joten tavallaan se on nyt ihan selkeästi ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joita asetimme itsellemme näiden rahastojen kanssa. Tämä on esimerkki, joka osoittaa sen, että meidän pitää olla varovaisia, meidän pitää muuttaa koko ajattelutapaa meidän rahoitusvälineidemme takaa. Me emme halua vain lahjoittaa rahaa, harjoittaa hyvän tekeväisyyttä, vaan meidän pitäisi tukea sellaisia hankkeita, jotka ovat meistä sopivia, jotka antavat meille myös tuottoa. Juuri alkuvaihe on hankala, siksi pitäisi auttaa juuri alkuvaiheessa. Ei pitäisi kokea syöttää rahaa sellaisiin haikkeisiin, joissa ei ole järkeä. Ajatellen taloudellisia näkökantoja tai kestävyyttä tai ympäristöä – tai sosiaalista kestävyyttä. Toiseksi PK-yrityksille suunnattava tuki. Aikaisemmin komission jäsen Tajani pyysi, että kiinnittäisimme paljon huomiota Basel kolme sääntöihin. Tässä tarvitaan lisää aikaa, kun puhukaan, puhutaan riskitasoista Basel kolmosen mukaan. Usein sääntöjen yhteydessä meidän pitää olla todella tarkkana, ettei haitata pk-yritysten elämää. Me kaikki haluamme alun perin tukea pk-yrityksiä, mutta voikin olla, että me kokonaan tapamme pk-yritykset näiden toimiemme kautta, joten Kosme ja Horisontti 2020 ohjelmien rahoitus on muistettava. Sen on oltava sopivanlaista. Meidän on arvioitava kaikkia aloitteita, joiden kautta on pyritty auttamaan pk-yrityksiä, koska ne ovat niin tärkeitä Euroopan taloudessa Euroopan talouden elpymisessä. Meidän pitää katsoa, voitaisiinko lainatakuu välineen kattoa mahdollisesti nostaa Kosme-ohjelman yhteydessä. Ja sitten kolmas tärkeä innovatiivinenkin seikka. Jos puhutaan uusista rahoitusvälineistä, niin on todettava, että loppujen lopuksi on kyse samoista rahasummista. Jotkut haluaisivat käyttää rahat heti, jotkut haluaisivat rahaa, jota lahjoitetaan vain ilman suurempia vaatimuksia. Muut haluavat muuttaa tätä ajattelutapaa niin, että saataisiin kerrannaisvaikutuksia takuiden käytön kautta. Samasta rahasta me aina puhumme, emme suuremmista summista, vaan samasta rahasta, ja näin pääsen Seuraavan kohtaan me hyväksymme joukko, hankejoukkolainat. Yritykset, jotka voivat siirtyä sitten markkinoille. Ja minä olen aina tukenut sitä ajatusta, että tämä hankejoukkolaina ajatus on tärkeä projekti, joka voi auttaa tässä, vaikka ei se ole nyt keskeisin tavoite. Ne, jotka rahoitusmarkkinoilta rahaa tarvitsevat, niiden pitäisi voida niin tehdä, mutta Euroopan toimielinten pitäisi voida laskea liikkeelle hankejoukkolainoja, jotta voidaan tukea laajoja infrastruktuurihankkeita. Tiedotusvälineistä olen lukenut, että puheenjohtaja Barroso itse sanoi, että tarvitsemme Marshall-suunnitelman uusilla infrastruktuurihankkeita varten Euroopassa – Ranskan kasvusuunnitelman osalta uusi presidentti Hollande sanoi, että tarvitsemme hankejoukkolainoja, jotta voidaan toteuttaa infrastruktuurihankkeita. Tarvitaan siis sitä, että Euroopan unioni on takajana hankejoukkolainojen osalta. Nämä ovat viestejä, joita kuulemme nyt, joita esitetään oikeinkin kuuluvalla äänellä ja sillä aikaa, kun me nyt puhumme – niin talo palaa. Tilanne on todella dramaattinen. Uskoakseni me olemme saaneet viime päivinä ja tunteina viestejä, jotka on kyllä tarkkaan kuultu. Me tarvitsemme vain välttämätöntä rohkeutta ja päättäväisyyttä, jotta voimme nyt edetä ja olen varmoja siitä, että sen lisäksi, että Euroopassa puhutaan säästämisestä, puhutaan myös kasvusta – ja että Eurooppa tekee kaikkensa, jotta voidaan kääntää suoraan rahoitusmarkkinoiden puoleen ja ajaa eteenpäin näitä suuria yksityisen ja julkisen kumppanuuden hankkeita, suuria hankkeita, joita on todella ajettava pitkän aikavälin rahoituksen kautta. Kyse ei ole todellakaan lyhyen aikavälin rahoituksesta. Nämä hankkeet tarvitsevat pitkän aikavälin rahoitusta – mutta näistä hankkeista on oltava myös hyötyä. Me emme halua vain apurahoja, vaan haluamme lainoja, haluamme varojen keräämistä yksityisen ja julkisen kumppanuuden kautta. Joten emme me selviä ilman näitä, koska olemme todella hankalassa tilanteessa ja meidän on todella tehtävä kaikkemme, jotta voimme päästä tässä eteenpäin. Olen liikennevaliokunnassa ja käyn täällä valiokunnassa ja jos nyt katsotaan infrastruktuurikysymystä, niin katsotaan aina, että hyviä ohjelmia on hyvin vankkaa teoriaa, mutta entä käytäntö? Täytäntöönpanoa ei ole, koska rahaa ei ole näiden hankkeiden toteuttamiseen. Jos katsotaan alueitamme, jäsenvaltioitamme, niin yhtäkään ylimääräistä euroa ei löydy, joten ei ole mahdollista saada enempää rahaa budjetista. Yksikään jäsenvaltio ei halua velkaantua, joten tällä hetkellä Euroopan unioni on todella ainoa taho, joka voi nyt saada liikkeelle näitä hankkeita, joten vetoan todella kollegoiden puoleen. Kasvu ei ole mahdollista, ei ole, ei ole riittävää rahoitusta näiden hankkeiden tukemiseksi. Kiitos. Vittorio Prodi, prego. Sitten edustaja Prodi. Ehm, parlo nome del collega Peter Skinner. Puhun Peter Skinnerin puolesta. Hän ei voi olla itse paikalla ja pyytää anteeksi. Haluamme kiittää esittelijää tästä tekstistä ja hän todellakin pyytää anteeksi, että ei voi olla itse tänään paikalla ja osallistumassa tähän ensimmäiseen keskustelun. Peter pyysi minua välittämään hänen alustavia kommenttejaan lausuntoluonnoksesta. Ensinnä hän haluaisi tutkia erilaisia strategioita rahoitusvälineille, mitä tulee horisontti 2020 kosmeohjelman Projektien rahoittaminen tieteen ja teknologian alla on pohjana sille, että saadaan aikaan innovaatiota tulevina vuosina kautta Euroopan. Meidän pitää varmistaa, että näitä resursseja käytetään mahdollisimman hyvin. Piisa haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää on, ei vain varmistaa keskiaikavälin rahoitusta, vaan myös pidemmän aikavälin investoinnit ja varmistaa näin, että kysyvät hankkeet ovat kestävällä pohjalla. Viitsi on erittäin tyytyväinen eh, lausunnonlaatijan päätelmiin näistä kohdista. Lausunnossaan hän odottaa innolla mielenkiin yhteistyötä esittelijän ja kanssa. Kiitoksia niin puhun itsekin tässä yhteydessä jo. Kiitoksia. Chiedono la parola. Niente. Se non c'è nessuno. Haluaako joku muu puheenvuoron? Mikäli ei, niin annamme puheenvuoron edustaja Kanchanille. Ai herra Brody uudelleen. Scusa. Minä luulen, että sinä lopetit jo. Kollega Skinner e ho chiesto la parola sul mio intervento personale. Grazie. Niin, minä puhuin Peter Skinnerin nimissä ja halusin itsekin vielä puhua. Oikein paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten kollega Kajan itsekin sanoi, minäkin haluaisin sanoa, että on todella tärkeää, että nopeasti siirrytään näihin rahoitusvälineisiin. Erityisesti haluaisin sanoa, että tämä on tärkeää, kun puhutaan Navrusalan infrastruktuurista. Nythän on puhuttu juuri täytäntöönpanosta, siitä, että tarvitaan eurooppalaisia rakenteita. Totta kai ne on luotu sellaisiksi, että tässä kuluu aikaa sen jälkeen, kun ensimmäiset investoinnit on tehty ja ensimmäistä kertaa saadaan tuottoa. Joten ihan selvää on, että meidän täytyy tähän asiaan puuttua. Infrastruktuuri investoinnit eivät saa tästä kärsiä. Siksi on aivan ehdottoman välttämätöntä toimia niin, että eurooppalainen politiikka saadaan tältäkin osalta päätökseen. Nämä ovat investointeja, jotka ovat aivan välttämättömiä. Ne on tehtävä nopeasti, aikaa hukkaamatta. Tällä hetkellä on tällainen vastasyklinen vaikutus. Sillä voi todella olla lisävaikutus. Mutta jos tämä onnistuu, niin silloin saadaan varmasti muita hankkeita mukaan ja edistystä nopeutettua. Tämä on siis aivan välttämätöntä, sitä haluaisin painottaa. En ymmärrä sitä, että GMS kohdellaan toisin kuin muita. Ajattelen nyt tässä unionin budjettia. Tämä on hanke, joka ei voi odottaa. GMS, Galileo ja Cesar hankkeet ovat kaikki sellaisia hankkeita, jotka voivat antaa meille johtoaseman. Mutta tässä on ainoastaan pieni aikaikkuna. Ja jos menetämme tämän mahdollisuuden, niin menetämme myös koko tämän prosessin. Tämän haluaisin sanoa komission suuntaan ja neuvoston suuntaan myös. Neuvostonhan pitää tajuta, että kyse on eurooppalaisesta infrastruktuurista, ja se on aivan todella välttämätöntä. Se on aivan varmaa. Kiitos. Monsieur Audi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt häiritsee tämänhetkisessä tilanteessa öö, se, että minulla oli globaalia visiota siitä, mitä komissio oikein ehdottaa mantereen kilpailukyvyn hyväksi. Ajatellaan tätä tämäksi kilpailutilannetta, jossa olemme Kiinan, Intian, Brasilian kanssa. Niillä on massiiviset investointisuunnitelmat omalla maaperällään. Meiltä puuttuu selkeä suuri investointisuunnitelma infrastruktuurirakenteen rakenteen komission ehdottomat summat ovat valvoisen päässä, me tarvittaisiin meidän 500 miljardia euroa liikenteessä, jotta nyt tällä hetkellä voisimme pitää mantereemme kilpailu, normaalisti kilpailukykyisenä, niin puhutaan miljoonasta, tuhannesta, tuhannesta, viidestätoista miljardista eurosta, joka pitäisi investoida EU 2020 aikana. Ja me sanoimme monet puheenjohtaja Barroso kun tämä asiakirja tuli esiin, että puut, puuttuu suur, selkeä investointisuunnitelma ja suuri sellainen. Puhutaan innovoista rahoituksesta, siis mm, to, toimitaan hiukan niin kuin jo nyt tähän mennessäkin on tehty. Minä tekisin nyt jotakin ehdotuksia ensinnäkin. Ja se on euro, joka voitetaan, on se, jota ei käytetä. Toistan tässä yhteydessä sen ajatuksen, että tehtäisiin julkisista menoista tilintarkastus kolmella tasolla. Alueet, ka- kansakunnat, Eurooppa. 27 vihollinen. Tämä koskee esimerkiksi lähetystöjä, niitä ympäri maailmassa, ja satoja, satoja rakennuksia, joilla ei ole yhteisenä edes kopiointikonetta. Sama koskee puolustusmenoja, joten julkisissa menoissa pitäisi harjoittaa säästöjä EUn jäsenvaltioiden ja alueiden kesken tällainen riippumaton tilintarkastus voitaisiin uskoa tilintarkastustuomioistuimelle ja kansalliselle tilintarkastustuomioistuimelle ja ottaa sitä selvää, mitä yhdessä voisimme saada aikaan ja säästöä sitä aikaa ilman, että kosketaan maiden suvereniteettiin. Asiantuntijat sanovat, että miljardia euroja voitaisiin näin käyttää investointeihin, jotka vapautuisivat innovoivista sijoituksista. Jos verrataan 1900-lukuun, miten valtiot rahoittivat – kaikkia infrastruktuuritarpeitaan, sähkön käyttöönotto, vesi, kaasu, omassa maassa esimerkiksi rahoitettiin kaikki maaseudun sähköistäminen ja pienellä verolla. Tätä eivät edes kuluttajat huomanneet, että kulutusta mm, saatiin nämä summat. Nyt puhutaan infrastruktuurista, eikä enää tiedetä, kenelle nämä kuuluvat. Infrastruktuurit kuuluvat historiallisille toimijoille, puhelinyhtiölle, sähköyhtiölle ja niin edelleen. Ei enää kuitenkaan tiedetä, kuka investoi ja millä rahoitusosuudella. Miksi esimerkiksi eu olisi pientä kulutusveroa koskien kaikkea kulutusta EU-ssa, ja näin voisimme varmistaa rahoituksen näissä infrastruktuureissa, jotta meidän alueemme ja kansalaisemme hyötyisivät tästä kilpailuintohimoa. Ei enää mahdollista sitä, että voimme rahoittaa puutteellisia moottoriteitä. Tämä on aivan hullutta ja minä uskon, että nyt Euroopan komission asiantuntijoidensa avulla pitäisi laatia tällainen kokonaisvaltainen visio jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten saamme aikaan suuren infrastruktuurisuunnitelman ja investointisuunnitelman, joka on välttämätöntä. No, no tässä mainittiin François Hollande. Ei hän ole keksinyt yhtään mitään. Hän vain toisti, ja ko- mitä komissio on jo ehdottanut näissä suurissa infrastruktuurihankkeissa, mutta se siitä. Mielestäni pitäisi olla tällainen globaali visio asioista ja vertailla niitä asioita, mitkä viime vuosilla toimivat. Ja, ja jos tällä, nyt tehdään virheitä, tai virheitä on tehty, niin otetaan nekin esille – mutta se, mitä meille on ehdotettu näiden eri tiedonantojen välillä, niin en näe tässä, en saata mitään kokonaiskuvaa. EU 2020 luvun synteesi, mutta mitä tulee kasvuosuuteen, investointeihin ja rahoitusmalleihin, niin sen suhteen mielestäni työtä on kyllä vielä tehtävä. Ja sitten Hübner. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim Przyznam się, że bardzo dobrze przygotowane jest to sprawozdanie ze strony kolegi Kancania. No, täytyy sanoa, että meidän kollegamme on laatinut hyvän lausunnon. Tähän voidaan mielestäni tehdä vain jotakin pikkutarkistuksia ja korjauksia. EU e taistelee innovoinnin puolesta, mutta kannattaisi vielä lisätä tärkeä asia tämmöisessä tilanteessa, että järkiperäisesti käytettäisiin rahoja. Yrittäjät kiinnittävät huomiota siihen seikkaan, että oikeudelliset ratkaisut usein ovat tehottomia. Olisi hyvä löytää globaale, globaaleja ratkaisuja, joiden kautta voidaan käyttää varoja ilman, että niitä hajautetaan eri ohjelmien kesken liikaa tänä aamuna keskustelimme PK-yrityssektorin edustajien kanssa. Ja he sanoivat, että tosiaankin pitää valvoa varoja ja miten niitä käytetään, mutta silti ei pidä pidän tarkastustoiminnassa olla absurdiutuen asti tarkka, ei pidä lähettää mitään kirjeenvaihtoa koskien parinkymmenen sentin summia. Pitäisi toimia rationaalisesti, pitää välttää tää, tällaista absurdia tarkkuuden tasoa. On myös nähty, että takeet, ta- vakuudet ovat välttämättömät, voidaan taata varoja pitkällä aikavälillä innovointiin. Innovointia ei voida noin vain tilata lyhyellä aikavälillä. Täytyy investoida, kehittää ratkaisumalle, jotka ovat innovaatisia, inno, innovatiivisia pitää varmistautua siitä, että ehdotetut ratkaisut ovat tieteellisesti kestävällä pohjalla, että niitä voidaan myös toteuttaa käytännössä. Näin ollen täytyy säästää voimavaroja, niin kuin täällä on jo sanottu, mutta pitää myös järkiperäistää rahan käyttöä, valvoa ja tarkistaa, mutta tämäkin älykkäällä järkiperäisellä tavalla. Kiitos. Sitten kollega Niebler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, auch ich Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluaisin kiittää Antonia Kanja hänen erinomaisesta mietinnöstään. Siihen on otettu mukaan kaikki ne tärkeimmät asiat, mitkä tässä lausunnossa otettiin esiin. Ja tähän voidaan ehkä hieman konkretisoida, mutta muilta osin tämä on hyvä. Minusta tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoinen ja ajattelen, että haluan osallistua myös minäkin siihen. Mehän tarvitsemme hyvin paljon investointeja Eurooppaan infrastruktuuri ei ole niin rakennettua kuin se voisi olla, jotta voisimme toteuttaa sisämarkkinat. Onko tässä nyt sitten kysymys teistä, raiteista, leveäkaistasta, mistä tahansa. Meillä on kuitenkin suuria tarpeita Euroopassa ja nimenomaan rakentaa infrastruktuurimme hyväksi ja eurooppalaiseksi. Olen samaa mieltä Odin kanssa että ehkä meidän pitäisi saada aika jonkinnäköinen globaali tarkistus tästä, mikä on Euroopassa hankalaa. Tämä ajatus, jonka kollega Odi otti esiin, se, että äh, tämä rahoittaminen kaatuu ja pelkästään siihenkin, että meillä ei ole yhteistä verotuspolitiikkaa, vaan se on kansallista. Ja monissa jäsenvaltioissa tilanne on tiukka ja komission lähtökohta äh, siinä, että mistä löytyisivät nämä eri rahoituslähteet ja eri ohjelmat, joiden alla näitä voidaan rahoittaa. Ja sitten täytyisi myös saada yksityistä pääomaa niin, että sitä kautta voisimme rahoittaa infrastruktuuriamme. Minulle avainkysymys on se, millä tavalla me saisimme myös yksityistä pääomaa meidän infrastruktuurimme rahoitukseen. Millä tavalla me voisimme sitä kautta myös rahoittaa infrastruktuuriamme. Sitä me voisimme miettiä ja sitten katsoa niitä välineitä, mitä me tarvitsemme, jotta me voimme toteuttaa tämän. Joten vielä kerran kiitokset. Ja sitten vielä yksi asia kollega Prodille. Olen ihan samaa mieltä kollega Prodin kanssa. Me emme saa antaa tämän tilaisuuden nyt karata käsistä GMS ja Galileon kanssa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä jää unioniin ja että se maksetaan unionin budjetista koska jos se menee ulospäin, niin silloin se ei onnistu. Eikä se ole varmastikaan meidän haluissa. Mä ajattelen tässä erityisesti Galileo. Meillä on realistinen mahdollisuus nyt saada aikaan eurooppalainen projekti. Joten eh, muualla päin Eurooppaahan ei vain suunnitella, vaan toteutetaan ja sen vuoksi meidän täytyy nyt eh, tässä käyttää rahoja eikä säästää säästää jossain muussa sitten. Grazie. Mr. Cancian per la risposta. Ja sitten edustaja Cancian saa vastata. Sarebbe stato interessante anche sentire la commissione. Kiitos puheenjohtaja. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla komission kantaa. Komissiosta ei ole kuitenkaan ketään komissionlaiset ovat lähteneet. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla, kun minulla oli muutama kysymyskin komissiolle. Ehkä kysymykseni voidaan vielä komissiolle välittää koska mielelläni haluaisin tietää, mitä mieltä komissio tästä lausunnosta on. Muuten tällä ei nyt ole monia enää käymässä keskustelua, mutta mielelläni kuuntelin harvan puhujan puheenvuoroja. Kaikki viittasivat todella tärkeisiin kirjallisiin aiheisiin – kuten kollega Odi sanoi, olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Hän puhui siitä, että rationalisoitaisiin sitä, mitä meillä jo on, ja saataisiin suuria infrastruktuurihankkeita investoitua tulevaisuutta ajatellen. Jos uskomme, että 40 miljardia plus 10 budjettivaramme kohesiorahastosta, jos uskomme, että 40 miljardia budjetista ja 10 rahastoista on riittävästi, jotta voidaan ajaa näitä ohjelmia eteenpäin, jotta voidaan ajaa näiden ohjelmien täytäntöönpanoa. Tässä saadaan kilpailukyky aikaiseksi, niin ei ehkä ole ihan ymmärretty, jos ajatellaan, että joku jäsenvaltio tässä – antaa nämä puuttuvat varat, niin silloinkin olemme vähän väärin käsittäneet. Kyse on infrastruktuurihankkeista, jotka hyväksymme ja jotka jäävät ihan kuolleeksi kirjaimeksi. Infrastruktuurihankkeet ovat silloin vain kuollutta kirjainta ja tämä on todella ikävää, jos ohjelmia on, mutta niitä ei täytäntöön panna. Jos voitaisiin toimia niin, että rationalisoidaan resursseja, niin ehkä silloin pystyttäisiin saamaan jotain rahoitusta kerättyä, mutta miten paljon aikaa meillä on, miten se saataisiin, ehkä kymmenen vuoden kuluttua nähtäisiin jotain tuloksia. Mutta minun uskoakseni kilpailukyky ja talous ovat tilanteessa, jossa todella saadaan alalta elinkeinoelämästä niin kaikkialta viestejä, että näitä hankkeita on toteutettava nyt jo huomenna näitä uusia hankkeita pitää toteuttaa. Mr. Nibler, me puhumme 20 megabitistä kun puhutaan internetyhteyksistä. Ja yhdistyneessä Arabiamirikunnassa puhutaan aivan eri luvuista, sellaista, josta ei voida edes uneksia täällä Euroopassa tällä hetkellä. Joten todella maailmassa on kehitystä, josta me jäämme pahasti jälkeen. Ainoa asia, jonka hoidamme täällä hyvin, on ikääntyminen. Ikääntyneen väestön osalta me pärjäämme hyvin. Eurooppa ikääntyy ja nopeasti, mutta tämä on jo toinen tarina. Tässä todella me omamme kaikki ennätykset, mutta kaikkien meidän on tehtävä kovasti työtä. Mitä sitten tulee avaruuspolitiikan rahoittamiseen, voimme puhua Galileosta ja GMSstä. Ne ovat todella yhdistettynä toisiinsa nämä hankkeet. Galileoa ei voida edistää ja samalla unohtaa GMS-hanketta. Näiden hankkeiden on kuljettava käsi kädessä. Me on katsottava, mitä varoja tässä käytetään. Meidän pitäisi tässä ajatella ehkä yksityisen ja julkisen kumppanuutta. Single Sky, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja Cesar. Tämä on toinen asia. Ne voivat olla toki yhteydessä sitten liikenne, energia, televiestintä, infrastruktuurihankkeet, joista aikaisemmin puhuimme. Minun mielestäni tässä on ihan yksinkertaisia laskelmia nyt tehtävänämme. Olen katsonut komission lukuja 1500 miljardia pitäisi käyttää näihin infrastruktuurihankkeisiin, mutta miten saadaan yksityiseltä sektorilta rahoitusta? Hankalaa saada rahoitusta mihinkään infrastruktuurihankkeeseen tänä päivänä. Koskaan hanketta ei rahoiteta sataprosenttisesti ensimmäisen yrityksen puolelta. Jos saadaan vaikka julkisia varoja kolmanneksen verran, niin sitten saadaan yksityinen sektori myös mukaan – ja siitä tässä on kyse. 1500 miljardia käytettävänä. Jos saataisiin 500 julkisesti, niin sitten voitaisiin saada yksityinen sektori mukaan myös. Mutta tässä todella tarvitaan nyt valtava harppaus eteenpäin myös laadun osalta. Ei rationalisointia, vaan meidän pitää katsoa, mitä varoja meillä on kehityshankkeeseen lähitulevaisuudessa. Me elämme hyvin hankalissa oloissa tällä hetkellä. Ja meidän pitäisi keskustella näistä asioista jatkuvasti alueilla, jäsenvaltioiden tasolla ja Euroopan tasolla, niin että voidaan löytää ratkaisuja, auttaa toisiamme, niin että voidaan myös säästää silloin, kun se vain on mahdollista. periaatteessa meidän täytyy lisätä varoja, joita käytetään kehityshankkeisiin, mutta emme voi puhua jatkuvasti vaan säästämisestä, budjettien vakauttamisesta, vaan meidän pitää myöskin uskaltaa ottaa tällainen lähestymistapa, että toteutetaan näitä infrastruktuurihankkeita. Tämä on Euroopan haaste ja meidän on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen ja vastaamaan nopeasti. Meidän ei pitäisi jatkuvasti puhua kasvusta, jos kasvulla tarkoitamme, vaan tällaista business as usual ajattelua saadaan päätökseen, sisämarkkinat jatketaan, vaan tuttuun tapaan. Ei tässä voida mitään tuttua tapaa nyt jatkaa, vaan meidän täytyy todella edetä ja rohkeasti. Kiitos. Vi ricordo... Kiitokset äh, herra Kantsan. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määrä aika on 23. toukokuuta kello 12. Äänestys ITRE-valiokunnassa 19. kesäkuuta, budjettivaliokunnassa 12. heinäkuuta ja täysistunnossa syyskuussa. Muuten voin että 22. toukokuuta kello 15-16.30 meillä on yhteinen kuulemistilaisuus ITREN ja REGin kesken Horizon 2020 projektista. Tapaamme sitten valiokunnassa 30.31. toukokuuta. 9.12.30 ja 15.18.30. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja mukavaa iltaa.